Guten, guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeit. Hyvää huomenta. Jatkamme työtämme. Ich möchte Sie auf die Tagesordnung. Haluaisin kiinnittää huomion Kant News-lehtiseen. Sieltä näkyy, mikä tulkkaus on käynnissä. Tätä kokousta voi seurata netistä. Haluaisin sanoa, että kello on kymmentä yli yhdeksän voidaan ajatella, mitä täysi tulkkaus maksaa 10 minuutin ajan. Eli todella toivoisin, että aloitamme kokoukset ajallaan. Mutta tämä tietenkin vaatii sitä, että minun lisäkseni täällä on muutama muukin. Näin puheenjohtajan ilmoitusasiat menivät siinä. Erityiskertomus 10.2014 kohta 3 kalatalousrahastosta. Tomas Tsechowski on esittelijä. Ja meillä on hänen työasiakirjansa esittely. Hän saa heti puheenvuoron Tomas. E, danke, Herr Präsidentin. Ich werde Tschechisch sprechen. E, dámy a pánové, e, rád bych nejdříve tímto poděkoval panu Cardiffovi z Evropského účetního. Hyvät naiset ja herrat, kiitokset ensiksi herra Cardiffille hänen erinomaisesta työstään ja kiitos tietysti myöskin tilintarkastusuomioistuimen kaiken kaikkiaan hyvin tärkeä kertomus siitä, kuinka vesiviljelyn tuki kalatalousrahastolle toimii. Ja tämä on myöskin tuonut hyvin mielenkiintoisia tietoja. Meidän täytyisi todella kiinnittää huomiota tulevaisuudessa näihin seikkoihin. Kuitenkin, kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut aina, Euroopan tasolla ähm, asiat eivät toimi, kun kysymys on vesiviljelyn ähm, hallinnoinnista. Esimerkiksi tässä äh, kalatalousrahasto ei ole johtanut vesiviljelyn parantamiseen. Itse asiassa tässä on ollut tällaista lamannuksen tilaa useiden vuosien ajan ja ehkäpä voitaisiin ajatella kuitenkin sitä, että äh, muualla maailmassa tällä alalla on ollut voimakasta kasvua. Komissio on kuitenkin nyt hyväksynyt äh, tilintakastustuomioistuimen suosituksen, vaikka kuitenkaan ei ole samaa mieltä siitä, että tämä vesiviljelyn lamaannus olisi johtunut enimmäkseen tästä talouskriisistä, kuten on todella todettu, niin varojen puute on ollut syynä tähän. Ja monet näistä syistä ovatkin mainittuina tuossa Cardiffin paperissa, esimerkiksi vaikkapa juuri tuossa ympäristöllisessä ympäristön LIFE-ohjelmassa on myöskin joitakin samantyyppisiä piirteitä. Tervettä järkeä ei aina välttämättä käytetä. Ja tämä on ikään kuin rasti ruutuun systeemi, jota jäsenvaltiot toteuttavat, ja tämä johtaa monta kertaa lisäarvon hukkaamiseen niiden varojen osalta, joita projekteihin on osoitettu ja joita on jo rahoitettu aikaisemmin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän tyyppisessä tapauksessa ei ole mitään uutta rahastosta tulevaa lisäarvoa, joten tämä komission lähestymistapa ja jäsenvaltioiden lähestymistapa pitäisi muuttaa. Ja sen takia haluaisinkin kysyä komissiolta, kuinka ehdotatte, että tätä ongelmaa käsitellään, kuinka ehdotatte, että muutetaan asennettanne tähän ohjelmaan, kuinka ehdotatte, että jäsenvaltioihin vaikutetaan, jotta voitaisiin taata se, että niiden asenne muuttuu, on myöskin, ja että on myöskin tällainen toinen ohjelma, josta näitä varoja jaetaan hankkeisiin. Ja siitä annetaan varoja, vaikka monet hankkeet eivät itse asiassa ole EU sääntöjen mukaisia täytä näitä ehtoja. Tämä on rahan haaskausta ja tämä johtaa entistä suurempaan vieraantumiseen Euroopasta kansalaisten keskuudessa. Sen takia haluankin kysyä komissiolta, että mitä aiotte tälle asialle tehtä, tehdä, mitä ehdotatte. Ja vielä yksi hyvin tärkeä kysymys. Viime vuonna äh, tein raport Kroatia tai ähm, Tsekin tasavallassa äh, Kolinin kaupungin äh, rautatiesillasta. Se oli tarkoitettu toimittajille ja siinä käytettiin eurooppalaista rahaa tässä projektissa. Ja ähm, meiltä puuttui tietoa äh, tämän äh, sillan äh, toteuttamisen osalta ja tämä ei ollut kovin realistinen hanke. Tämä siis esimerkkinä sellaisista hankkeista, joita ei aina kovin järkevin perustein valita. Haluan siis kysyä komissiolta uudestaan, kuinka ehdotatte, että sellaisia jäsenvaltioita käsitellään ja kohdellaan, jotka ovat käyttäneet väärin EU-rahaa ja erityisesti kalatalousrahastosta tulevaa rahaa, ja jos, jotka eivät ole sääntöjä noudattaneet, ja jotka ovat itse asiassa antaneet vääriä tietoja. Mitä seuraamuksia ne voivat odottaa? Kiitos. Ja vielen Dank. Ich begrüße. Kiitos paljon. Tervetuloa tilintarkastustuomioistuimen vastaavaisen herra Cardiff. Olkaa hyvä, teidän puheenvuoro. Voitte kommentoida myös tätä työasiakirjaa. Ja voimme puhua jatkotyöstä tämän erityiskertomuksen pohjalta. Thank you very much, Chairman. Well, first of all, one of the objectives of the... Niin, yksi tavoite yhteisessä kalastuspolitiikassa on vesiviljelyn kestävä kehitys joka vuosi. Vesiviljely tuottaa joka vuosi 1,3 miljoonaa tonnia kalaa EU-ssa. Jos ajatellaan perinteistä kalanpyyntiä, määrät ovat vähentyneet, joten vesiviljelyn suhteellinen merkitys on kasvanut. Ajattelen sitä, että viime vuosina Euroopan äh, kalastusrahasto myönsi huomattavat varat äh, 400 miljoonaa käyttäjä, joten tarkastusmuistoin katsoi tarpeellisesti tarkastella tämän rahaston tehokkuutta suhteessa rahoitukseen suurista käytetään tuottaviin investointeihin. Tämä selvitys tehtiin kuudessa jäsenvaltiossa, Ranska, Italia, Puola, Portugali, Romania valittiin eh, eri syistä tähän ja ne kattavat 50 prosenttia viisiviljelystä ja tuesta, jota EU antaa rahaston puitteissa. He katsomme kaiken kaikkiaan 60 hanketta. Kaiken kaikkiaan todettiin, että tässä ei annettu kestävää tukea vesiviljelyn kehitykselle. Tämä johtuu siitä, että tuki ja puitteet eh, EU-tasolla ovat melko heikkoja ja varsinaiset toimenpiteet ovat olleet riittävän tehokkaita. Tämä on valitettavaa. Ajatellen pitkän eh, sen vähennystä eh, normaalin kalanpyynnin tuloksessa. Hallinta- ja EUn tasolla seuranta on, yksi asia on se, että politiikan puitteet ovat riittävän selvät tästä, miten vesiviljelyä tulisi tukea. Toiseksi <clears throat> komissio ei antanut riittävästi ohjausta ympäristöasioissa. Kolmanneksi maatalouden osalta todeta, että on ollut monia puutteita neljänneksi vähän tietoa komission tuloksista ja, ja vaikutusta, joilla on ollut toimenpiteillä, tuetaan vesiviljelyä jäsenvaltioissa. Ja on Tämä teki hyvin vaikeaksi tulosten arvioinnin. Hmm. Jäsenvaltioiden onkin äh, viisi toivetta, enkä jäsenvaltiot, niissä, kaik, niissä kaikissa puuttuu johdonmukainen strategia vesiviljelyn kehittämiselle. Tosi me aluesuunnittelu merialueella oli heikkoa monissa tapauksissa ja kestävän perustan aikaansa, mitä tätä kautta on vaikeampaa. Ja kolmanneksi jäsenvaltioiden kansalliset strategiset suunnitelmat, joiden pitäisi asettaa prioriteetti ja tavoitteet toimenpiteille, jotka liittyvät yhteisen kalastuspolitiikan toimeenpanoon, eivät antaneet riittävän selkeitä tavoitteita suhteessa vesiviljelyyn tai resursseihin, joita tarvitaan. Neljänneksi jäsenvaltioissa ympäristö- ja terveysriskejä joita riittävästi huomioon silloin, kun tehtiin rahoituspäätöksiä. Ja lopuksi oli vakavia ongelmia siinä, miten tuloksista raportoitiin perinneistä jäsenvaltioista. Voitte kuvitella nämä, joissa on päästy sellaisen kokonaisnäkemykseen, että, että ei ollut saavutettu vastinetta rahalle kokonaisuudessaan. Uusia, uudet innovatiiviset hankkeet saavat vain rajallisesti tukea ja tarve, kuten esittelijän totesi juuri, on ollut sellaista tukea myöskin hankkeille, jotka oli jo käynnistynyt. Tämä ei ole sääntöjen vastaista, mutta tässä nousi ensin kysymys siitä, tarvitsevatko nämä hankkeet ylipäätään eurooppalaista rahoitusta, vai voit, nämä rahoitus voitu käyttää paremmin muualla. Erittäin tärkeää on se, että lisäisyys työllisyydessä ja tuottavuudessa tämä on suunniteltu, saavutettiin noissa vain kolmessa hankkeessa niistä, joihin me tutustuimme. Nyt oli myös kysymys, jotka liittyvät rahoituskriisiin, Siinä mielessä tämä, tämä laiva tulki vasta, vasta tuuleen, voidaan näin sanoa, ja tämä, mutta kaikki ei kuitenkaan liity rahoituskriisiin. Lopuksi puolet hankkeista, joihin tutustuimme, ei edustanut yksittäisenä hyvää vastenta rahalle rahoitussuhteessa tuloksiin ja ajattelen tällaista merkitystä, että tällaista liikkaa investointia välttää 5,31 hankkeesta julkisen rahoituksen suhde oli suhteellisen suuri verrattuna, suhteettoman suuri verrattuna koko hankkeen suuruuteen. Teimme joukon suosituksia, jotka koskevat näitä kysymyksiä. Nämä suositukset merkitsevät sitä, että, että ovat tyyppisiä kuin tilastusomistuin tekee suhteessa moniin ohjelmiin säännöllisesti. Olisi ehkä syytä puhua komission vastauksesta Komissio on jo ilmaissut, että se tulee toimimaan näiden suositusten pohjalta Me olemme ilahtuneita tästä. Olemme huomanneet, että muutokset uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa ja monimutkaisessa rahoituskeskuksen säätöksessä ovat myöskin muuttuneet. On kysymys monivuotisista strategisista suunnitelmista, jotka koskevat vesiviljelyä, jossa on tavoitteet ja siinä on myöskin oma rahoitusosastonsa, joka koskee vesiviljelyä. Meidän katsomme sitä, miten näitä on sitten äh, pantu toimeen, miten tehdä suostuksia, jotka koskevat tämän toimeenpanoa, ja tulemme muutaman kuluttua seuraamaan sitä, mitä tapahtuu, ja katsomme, miten komissio on pannut toimeen meidän suosituksemme. Kiitos tarkkaavaisuudesta, kiitos esittelijän tarkkaavaisuudesta myös, ja ollaan sanonut, että tuomioistuimen asiassa vastaava jäsen tekee vain murto työstä kollegaani, joka on paikalla ja hänen joukkoitaan täytyy myöskin onnitella siitä työstä, jota tässä on tehty. Herzlichen Dank für... Sydämelliset kiitokset tästä alustuksesta. Anse, anteeksi, teidän olisi pitänyt saada puhua ensin, mutta oikeastaan ajattelin, että tämä olisi jo esitelty. Minä tein tässä virheen, pahoittelen tätä. Sen jälkeen, mitä nyt on kuultu, minulla on sellainen käsitys, että kalatalousaastossakin on riikaa varoja kerta kaikkiaan. Pyytäisin komissiota nyt ottamaan kantaa. Venäslaado, Lado, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin ehkä lähteä liikkeelle pyrkimään selvittämään vähän enemmän, miten suhtaudumme tähän kysymykseen, jota arvon jäsen on esittänyt, ajatellen talouskriisin vaikutuksia. Sitä, että Euroopan unioni ei ole pystynyt lisäämään vesiviljelyä 10-12 vuoden aikana. Me uskomme, että talouskriisi on ollut yksi monista tekijöistä, joka on estänyt sen, että vesiviljely olisi kehittynyt hyvin Euroopan unionissa. Ei se ainoa tekijä ole missään nimessä, mutta kyllä sillä kielteinen vaikutus on joka tapauksessa ollut, joten sanoisin kyllä, että talouskriisin vaikutus on yksi tekijä muiden joukossa, joka on estänyt sen, että Euroopan vesiviljely olisi kehittynyt niin kuin me toivoimme ja suunnittelimme. Joka tapauksessa puheenjohtaja on tarpeen viitata myös siihen, että edellisessä komission yksiköiden raportissa vesiviljelyn tilasta Euroopassa näimme myönteistä trendiä, jos ei kokonaistuotannon osalta, niin ainakin ajattelen sektorin kilpailukykyä ja tuottavuutta. Tätä ajatusta kehitellään tulevissa kertomuksissa, mutta melko hyvät tuoreet uutiset ovat sellaisia, että vaikka järjestelmä, joka käyttöön on otettu jotain täytäntöön pantu, on epäonnistunut siinä, että vesiviljelyn tuotanto Euroopassa ei ole kasvanut, niin kuitenkin nyt nähdään jo myönteisiä vaikutuksia, koska on nähty, että kilpailukyky ja tuottavuus ovat kasvaneet. Eli vähän valoa nyt näköpiirissä, vähän myönteisiä seikkoja tuoreimmassa raportissamme. Ja sitten jos palaan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, haluaisin hyvin selkeästi sanoa, herra puheenjohtaja, että jaamme johtopäätökset pitkälti. Niissä ei ole paljonkaan yllätyksiä tai ei ollenkaan yllätyksiä, koska päivittäin seuraamme vesiviljelysektorin kehitystä Euroopassa. Ja totta kai olemme itsekin pystyneet näkemään samoja asioita, mitä tilintarkastustuomioistuin on nyt todennut. Tästä syystä olemme pitkälti samaa mieltä johtopäätösten osalta. Mitä olemme tehneet tässä yhteydessä? Meillä oli kultainen mahdollisuus oikaisutoimiin 2013-2004 vuosina, kun todistusaineisto rupesi käymään selväksi. Meillä, meillä oli kaksi mahdollisuutta. Uusi perusasetus yhteisen kalastuspolitiikan osalta ja vuonna 2014 uusi rakenteellinen väline, jolla tuetaan kalastusta ja vesiviljelyä. Eli kaksi hyvää mahdollisuutta ryhtyä tarvittaviin oikaiseviin toimiin. Mitä sitten teimme? Periaatteessa voisi sanoa, että komissio teki melko rohkeita ehdotuksia tässä mielessä. Ja kaiken kaikkiaan lainsäätäjät tukivat näitä puitteita. Meillä on nyt uudet puitteet, joista on sovittu lainsäätäjien kesken onko tämä nyt paras mahdollinen ratkaisu, en tiedä, mutta näin lainsäätäjät ovat päättäneet. Mitkä ovat puitteet ja mitä ne tuovat mukanaan? Miten voidaan siis ratkoa näitä ongelmia, joihin tilintarkastustuomioistuinkin on huomiota kiinnittänyt? Me olemme tehneet ensinnäkin analyysin ja nähneet, että vesiviljelyrahoitus Euroopassa on ollut, lii, siinä on ollut liian vähän ehtoja – Komissiolla ei ole tietenkään mahdollisuutta sanoa jäsenvaltioille, että rahoittakaa tuota, älkää rahoittako tätä projektia, joten olemme nyt sellaisella saralla, että komission välintulon mahdollisuus on rajallista, jos otetaan huomioon se, miten rakennevaroja jaetusti hallinnoidaan jäsenvaltioiden kanssa, mutta on totta, että vesiviljelyn rahoitus monissa tapauksissa on tehty ilman, että on valikoitu riittävästi hankkeita, ei ole pystytty riittävästi valikoimaan hyviä hankkeita, jättämään huonoja syrjään. Ja puheenjohtaja, tämä on tärkeä asia. Monet potentiaalisesti hyvät investoinnit ovat jääneet tekemättä siksi, että on ollut tiettyä epävarmuutta siitä, mikä on sallittua, mikä ei. Ympäristölainsäädännön takia Euroopan unionissa. Tämä on luonut siis tiettyä epävarmuutta joka on varmasti yksi tekijöistä, joihin kannattaa tässä puuttua. Mitä olemme siis tehneet ja mitä lainsäätäjät ovat päättäneet pitkälti komission kanssa yhteistyössä? Periaatteessa ensimmäistä kertaa meillä on selkeä luku perusasetuksessa, jossa sanotaan, mikä on poliittinen suuntaviiva vesiviljelyn osalta. Vesiviljelypolitiikka aikaisemmin halusi turvata sen, että vesiviljelyä voitiin tukea rakennepolitiikan puitteissa, mutta perusasetuksessa ei koskaan ollut tällaista poliittista suuntaa tai poliittisia periaatteita, jotka oikeudellisesti sitovat jäsenvaltioita. Nyt näin on. Meillä on siellä perusasetuksessa kokonainen luku, jossa tuodaan esiin nämä perusperiaatteet, ja tämä on tärkeää, koska näin ensimmäistä kertaa näistä periaatteista tulee oikeudellisesti sitovia jäsenvaltioiden osalta. Toiseksi uuden rahaston, meri- ja kalatalousrahaston osalta ensimmäistä kertaa meillä on mekanismi, joka liittyy ex ante ehdollisuuteen. Tilintarkastustuomioistuimen kanssa olemme samaa mieltä siitä, että vesiviljelyrahoitukseen ei ole liittynyt kunnollisia ehtoja. Eli periaatteessa jäsenvaltiot ovat rahoittaneet lähes kaikkea. Prioriteetit ovat puuttuneet. Sieltä ei ole valikoitu hyviä tai eroteltu huonoja hankkeita. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus operationaalissa mahdollista rajoittaa V-siviljelyä, jossa on strategisissa suunnitelmissa, jossa periaatteessa on kaksi asiaa, ratkaisevan tärkeää sellaista. Ensinnäkin kotitehtävät on hoidettava niin, että poistetaan maan sisäiset esteet rahoitukselta investoinneilla. Eli rannikkoalueiden aluesuunnittelu on toteutettava niin, että rannikkoalueita käytetään järjestelmällisesti, jotta voidaan tukea kestävää kehitystä vesiviljelyn osalta. Meidän on ymmärrettävä, että tämä rannikkoalueiden hallinnon integroinnin puute – on johtanut ongelmiin monissa jäsenvaltioissa. Tämä on yksi tärkeä seikka. Toinen tekijä, joka jäsenvaltioiden on sisällytettävä, on se, miten jäsenvaltiot aikovat täytäntöönpanna unionin prioriteetteja, jotka ovat uusissa oikeudellisissa puitteissa selkeästi esitettyinä. Eli ensimmäistä kertaa meillä on järjestelmä, jossa käytettävissä olevat rahat vesiviljelyn osalta eivät ole ehdotta käytettävissä – vaan meillä on kunnolliset ehdot ennalta. Jäsenvaltioiden on valmisteltava tätä työtä, suunnitella, priorisoida tiettyjä sektoreita, tiettyjä hankkeita. Ja periaatteessa näin myös velvoitetaan maat ratkomaan kansalliseen toimivaltaan liittyvät kysymykset, jotka ovat luoneet pullonkaulan tähän mennessä kestävään kehityksen vesiviljelyn osalta se, miten hallinnoidaan rannikkoalueita esimerkiksi, ja se, miten valtavasti turha byrokratiaa lupamenettelyyn liittyy vesiviljelyn osalta. Tämä on ollut yksi suurimmista esteistä, jotta voitaisiin saada kestävää kehitystä vesiviljelyyn. Kaikki tämä luo nyt vaatimuksia, ennakkoehtoja. Komission ja jäsenvaltioiden on nyt huolehdittava siitä, että nämä ohjelmat, kansalliset suunnitelmat, tulevat hyvin täytäntöönpantua, ne ovat järkeviä ja riittävän hyvälaatuisia. Tämän lisäksi olemme tehneet muutakin. On tärkeää, esimerkiksi kuten viittasin aikaisemminkin siihen, että epävarmuus on haitannut, kun on pohdittu se, miten vesiviljely sopii yhteen EUn ympäristölainsäädännön kanssa. Suuri kysymys, joka liittyy vesiviljelyyn, on se, miten se sopii Natura 2000-alueisiin. Tämä on ollut suuri kysymys, eikä siihen ole ollut selkeää vastausta, ja siksi komissio on antanut suuntaviivat ympäristöpääosaston kollegoiden kanssa yhdessä siitä, mitä ehtoja on noudatettava, jotta vesiviljely on mahdollista Natura 2000-alueiden yhteydessä. Nämä suuntaviivat varmasti, voivat varmasti selvittää tilannetta ja luoda sellaiset olosuhteet, että investoijat voivat olla varmoja siitä, mikä on yhteensopivaa, mikä ei ympäristölainsäädännön kanssa. Meistä tämä on tärkeä asia. Ja sitten rakennerahastoyhteydessä kolme tärkeää mekanismia vielä, arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin se, miten rahoitetaan vesiviljelyä ja muuta kalastusta. Ensimmäistä kertaa järjestetään tämä unionin keskeisten tavoitteiden kanssa. Eli meillä on unionin tavoitteet, unionin prioriteetit, uusi meri- ja kalatalousrahasto noudattaa prioriteetteja paremmin kuin aikaisemmin. Toiseksi luodaan varaus, joka tarkoittaa sitä, että vuonna 2018 voidaan ehkä palkita niitä, jotka tekevät työtä hyvin ja voivat saada lisärahoitusta. Eli tässä on kannustimia – Eli ajatellaan, että hyvää suunnittelua pitää palkita. Ja sitten yhteinen valvonta- ja arviointijärjestelmä, joka luo indikaattorit, joiden pohjalta saamme paljon paremman valvontamahdollisuuden kuin mitä meillä on ollut aikaisemmin, vaikka, kuten sanoin, olimme tietoisia ongelmista. Tämä on nyt parempi. Meillä on ihan objektiiviset indikaattorit, joiden pohjalta vuosittain voimme valvoa vesiviljelyn kehitystä, valvoa mitä tapahtuu paikan päällä. Ja vielä yksi tärkeä seikka. Me aiomme tehdä ehdotuksen tietojen keräysasetuksesta, joka luo perustan sille, että koko yhteinen kalatalouspolitiikka perustuu siihen, että meillä on riittävästi tietoa, jotta saadaan tieteellisiä neuvoja, joihin voidaan luottaa. Ja haluamme huolehtia siitä, että vesiviljelystäkin on riittävästi tietoa, jotta voidaan huolehtia paremmasta seurannasta seuranta ei ole nyt ollut ihan täydellistä ja nyt halutaan käyttää tätä asetusta tieteen keräämisestä. Se tulee yhteispäätösmenettelyssä käsittelyyn muutaman kuukauden kuluttua ja siihen tulee myös seurantatietoa vesiviljelystä. Eli voidaan katsoa, miten paljon tietoa saadaan ja sen pohjalta ehkä voidaan valvoa kehitystä paremmin kuin aikaisemmin on tehty. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Kuten aina, kriittinen kertomus saadaan pöydälle ja sitten saamme kuulla, että onpa hienoa, että voimme nyt jotain uutta tehdä. Jos en olisi tätä kuunnellut jo kymmenen vuoden ajan, niin mieli olisi nyt parempi. Kiitos tästä kuitenkin, hyvä, että toimitte. Ja pohdin nyt koko ajan, miten veronmaksajat ja äänestäjät reagoisivat tähän. Ja he sanoisivat, että mitä tähän mennessä on tehty, miksi näin on toimittu tähän mennessä. Eli 50 prosenttia investointia ilman lisäarvoa. Kyllä tämä tuntuu jo melko pahalta. Eli mitä johtopäätöksiä on vedetty? No sen esititte, mutta miten on voitu toimia näin tähän mennessä? Nyt näyttää siltä, että sanotte, että no näin tämä, näin, näin tämä vain oli ja pahoittelut. Olkaa hyvä, teillä on uudestaan puheenvuoro. I think that in terms of action, uh... Mitä tulee toimiin, niin voin sanoa kokemuksesta, että nyt olemme tehneet yhden asian, sitten mennään eteenpäin siis sen, että meillä on vaadittavat, toimiin vaadittavat välineet ja nyt ne on laitettava sitä täytäntöön. Ja toisekseen, jos tarkastellaan kaikkia välineitä, ei pelkästään vain komissiossa, vaan myöskin niitä, joita lainsäätäjät ovat ottaneet käyttöön, niin olemme aika rauhallisin mielin siitä, että meillä on uusia voimakkaita välineitä. Kysymys on sitten siitä, ja annan hyvin yksinkertaisen esimerkin. Kuvitellaan, että jäsenvaltiot valmistelevat toimenpideohjelmiaan kalatalousrahastoa varten – jos jäsenvaltio esittelee huonosti perustelusuunnitelman, jossa ei kansallisia pullonkauloja ratkota ja komissio sitten tämän hyväksyy, niin silloin meillä on väline, mutta emme ole käyttäneet sitä kunnolla. Joten nyt lähdemme toimenpanovaiheeseen ja se on yhteinen ponnistus kansallisen hallinnon ja komission välillä, kun nämä toimenpideohjelmat siis allekirjoitetaan ja otamme sitten silloin nämä välineet vakavasti ja käytämme niitä täysimääräisesti. Joten nyt lainsäätäjät ovat nämä välineet hyväksyneet ja nyt niitä on otettava käyttöön ja voin vakuuttaa, että ainakin omalta osalta me pyrimme täyttämään ne kunnolla. Niin ymmärrän, että tämä oikeus, meidän täytyy huolehtia siitä, kaikkihan ei aina tehdä. Puheenvuoropyyntö Jan Liberatski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitos, puheenjohtaja. Ennen kaikkea komission vastauksista, kun nyt kuulin ne, niin sanoisin, että minulla on hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ensinnäkin, me olemme nyt saaneet vahvistuksen vertaisesti siitä, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet varoja kalatalousrahastosta melko vapaa muotoisesti ilman, että olisi ollut mitään yhteyttä vesiviljelyyn. Minä olen kuullut selitystä sille, miten komissio, miksi komissio on mahdollistanut tämän, sallinut tämän näiden seitsemän aikana. Eihän nyt voi olla niin, että komissio olisi ollut täysin kyvytön, että ei sillä olisi ollut käytössään minkälaisia välineitä käytössään. Ja jos ei ole ollut minkälaisia välineitä, miksi ei sitten ole ryhdytty minkälaisiin aloitteisiin vuosien saatana. Lainsäädäntö aloiteoikeushan on komission käsissä, joten vastaus tähän, selitys tähän, sitä minä en tähän nyt ole tässä mennessä kuullut. Komissio myös totesi, että jäsenvaltiot itse laativat rahoitusnäkymät näille omille suunnitelmille, mutta nämä luvut saatiin vasta esimerkiksi tammikuuta 2014. Nyt olemme 21. tammikuuta 2015 ja edelleenkin ollaan menossa valmisteluvaiheessa – Tämä etetään esitys, joka hyväksytään, ja kun aika on vähän, niin sitten ei niitä rahoja edes investoida, vaan käytetään vain jollakin tavoin. Tästä herääkin kysymys siitä, miten nämä varat nyt sitten, miten niistä tehdään selvitys, joka tähän mennessä on käytetty. Haluaisin saada tähän selvityksen. Ja sitten, jos, jos me vesiviljelyn rakentamisen sijasta olisimme rakentaneet 40 tai 50 pyörätietä vaikkapa jonnekin metsiin, ja on olemassa, ja olisi tällainen pyörätie, niin silloin ainakin voisi katsoa, mihin varat on käytetty. Tai sitten voitaisiin vaatia kenties jopa varojen takaisin palauttamista. Tämä on tärkeä kysymys jäsenvaltioiden suhteen, koska pitää katsoa, missä väärin olla johdonmukaisia. Olisi erittäin kiitollinen, jos komissio voisi vastata tähän kysymykseen. Kiitos. Ja, vielen dank. Niin kiitos paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluaisin kertoa myös, että totta kai kalatalousvaliokunnasta kutsuimme kollegat tänne kokoukseen. Pahoittelemme sitä, että kukaan ei ilmaantunut paikalle. Komissio vielä kerran, olkaa hyvä. Selvä, kiitos oikein paljon puheenjohtaja ensimmäiseen kysymykseen liittyen. Kyllä, kysymys oli hyvin yleinen, joten vastaankin melko yleisesti. Jos tietäisi enemmän yksityiskohtia tästä ongelmasta, jonka otitte esiin, niin voin antaa myös täsmäisemmän vastauksen. Jos periaatteessa rahaa, joka on korvamerkitty vesiviljelyyn, on käytetty toisaalle, voin yleisesti ottaen nähdä tässä kaksi mahdollisuutta. Joko niin, että tämä on tehty ihan oikein rahastojen uudelleen ohjelmoinnin kautta. Se on aina mahdollisuus, silloin ei liity mitään ongelmaa siihen, jos on ohjelmoitu uudestaan rakennerahastoissa on tällainen uudelleenohjelmoinnin mahdollisuus. Jos nähdään esimerkiksi, että kauden aluksi suunniteltiin paljon investointia vesiviljelyyn ja sitten yksityissektori syystä tai toisesta ei halua investoida, ei halua esittää hankkeita ja sitten kauden puolivälissä sanotaan, että no ehkä pitää uudelleen suunnitella, kun ei ole tähän mitään kysyntää. Tämä on ihan oikeutettu. En tiedä, puhutteko erityisestä jäsenvaltiosta, erityisestä tapauksesta, mitä täsmällisemmin esitätte ongelma, sitä täsmällisemmin voin vastata. Mutta minusta tuntuu, että tämä voisi olla nyt yksi skenaario. Eli koska kysyntää ei ollut riittävästi, jotkut jäsenvaltiot ehkä ohjelmoivat varat rastossa uudestaan. Komission on hyväksyttävä tämä, mutta se on ihan hyväksyttävää on hyvä, että varat voidaan käyttää toisaalla. Jos toisaalta tarkoitatte, että ilman ohjelmoinnin muutoksia korvamerkityt varat on käytetty johonkin toiseen hankkeeseen, silloin meillä on ongelma. Jäätyn hallinnon kautta jäsenvaltiot rahoittavat hankkeita, mutta loppujen lopuksi komission yksiköille esitetään pyyntö, jos ei vastaa kaikkia kriteereitä, tukikelpoisuus, prioriteetit, niin silloin komission velvollisuus on olla maksamatta. Eli jotta voisin vastata täsmällisemmin, tarvitsisin kyllä vähän enemmän yksityiskohtia siitä, mihin viittasitte. Mutta tässä on siis kaksi mahdollisuutta. On ohjelmoitu uudestaan tai käytetty varoja tavalla, joka ei ole oikein, ja tässä toisessa tapauksessa komission ei tulisi maksaa, näin käykin säännön mukaisesti 2014-2015 kyllä Tämä viive on syntynyt siksi, että rakennerahastojen hyväksyntäprosessi kärsi vähän viiveistä paristakin syystä. Kuten tiedätte, kalatalousrahasto, vaikka se on pieni, ensimmäistä kertaa se on osana viittä rahastoa. Ja ne yhdessä kulkevat yhteisen asetuksen menettelyn läpi, eli kaikki viisi rahastoa ovat riippuvaisia yleisasetuksesta. Siinä meni vähän kolmikantaneuvotteluissa tilaa ja vähän viivettä syntyi siis rahastojen osalta myös kolmikantaneuvotteluissa, joten loppujen lopuksi rahasto hyväksyttiin viime vuoden maaliskuussa. Eli periaatteessa se hyväksyttiin myöhemmin kuin teoreettisesti rakennerahaston olisi pitänyt astua voimaan. No tämä on yhteispäätösmenettelyssä, muuta syytä en voi tälle antaa. Sen jälkeen olemme pyrkineet nopeuttamaan prosessia mahdollisuuksiemme mukaan. Me suhtaudumme nyt toiveikkaasti, että suurin osa suunnitelmista saadaan hyväksyttyä ensimmäisen tai alkupuolella vuotta on tärkeää nähdä, että tukikelpoiset hankkeet ovat jo tiedossa, koska ehdot on selkeästi esitetty asetuksessa. Siksi on mahdollista se, että jäsenvaltiot lähtevät jo investoimaan. Eli ei niin, että kaikkien investointien on odotettava, kunnes operationaaliset ohjelmat on hyväksytty selkeästi prioriteettien ja sääntöjen mukaan toteutettavat hankkeet, jotka ovat selkeästi tukikelpoisia, ovat sellaisia, joihin jäsenvaltiot voivat lähteä investoimaan. Ei siis ole tarkoitus, että kaikki investoinnit keskeytetään, kunnes tämä astuu voimaan. Ja joka tapauksessa se, että operationaaliset ohjelmat eivät astu voimaan ensimmäisenä uuden kauden päivänä, seitsemänvuotisen kauden ensimmäisenä päivänä ei ole uutta meri- ja kalatalousrahaston osalta tietyt operationaaliset ohjelmat valitettavasti hyväksyttiin vuonna 2008. Yksi ehkä vielä 2009 vuonna. Joka tapauksessa monet hyväksyttiin vuonna 2008, eli valitettavasti ei ole poikkeuksellista, että ohjelmat hyväksytään melko myöhään joissain tapauksissa. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt hyvän kehityksen toteutumista. Tämä on seitsemän vuoden kausi ja tiedätte, että ehdot N plus 2, N plus 3 säännöt rahoituksen osalta, eli aikaa on riittävästi, jotta nämä rahat voidaan hyvin käyttää vesiviljelyn hyvään kehitykseen. Näin toivomme. Kiitos. Um, Kiitos. Jos sallitte, voin tehdä tästä kysymyksestä spesifisemmän. Kollegani Liberatski kysyi, tai itse asiassa esittämässä toisenlaisen kysymyksen. Hän kysyi, miten meidän pitäisi kohdella jäsenvaltioita, jotka eivät käyttäneet varoja sääntöjen mukaisesti. Onko näihin jäsenvaltioihin kohdistunut jonkinlaisia seuraamuksia ja minkälaisia nämä seuraamukset ovat olleet? Tämän päivän keskustelusta meidän pitäisi kysyä, onko näissä varoissa mitään järkeä silloin, kun tapahtuu tällaista epäjohdonmukaisuutta, tällaisia epäsäännönmukaisuuksia. Ehkä pitäisi olla toisenlaista rahasto. Eikä ole pelkästään riippuvainen tästä yhdestä ainoasta. No, komissio on Komissio vielä kerran. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. The question of whether this should... Kiitos puheenjohtaja. Kysymys siitä, tarvittaisiko erilainen rahasto tästä käydään keskustelua, joka on asianmukaista tulevaisuutta ajatellen, koska lainsäätäjät ovat päättäneet, että on erilliset erityisrahastot kalastusta varten viime vuonna, joten komissiolla ei ole mitään aikeita asettaa kyseenalaiseksi tätä nyt. Ja toinen kysymys liittyy sitten siihen, että että äh, kun aloitamme keskustelut rakennerahastojen tulevaisuudesta 21 vuoden jälkeen, niin silloin on oikea hetki miettiä siitä, tarvitaanko erillinen äh, rahasto vaiko ei, äh, otetaanko se mukaan tähän, vaiko aluerahastoon, vaiko maatalousrahastoon ja näin poispäin. Kaikki keskustelut ovat aivan kohdallaan, mutta komission mielestä niitä pitää vasta vuoden 2021 näkökulmien yhteydessä ähm, tarkastella, koska nyt lainsäätävät ovat päättäneet tämän asian, eikä komissio aseta tätä päätöstä kyseenalaiseksi. Herra Cardiff, Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että kysymys, johon tulisi vastata nyt on kyllä kerran seitsemässä vuodessa on kausi, jolla voidaan olla toiveikkaata. Ja se on juuri se aika, jota elämme nyt, kun operationaaliset ohjelmat ovat harkinnan alla. Tässä on suuri mahdollisuus komissiolla vaikuttaa. Komissiolla on eniten vaikutusmahdollisuutta tässä, koska sitten kun ohjelmat on hyväksytty, tämä jää jäsenvaltioiden käsiin tämä täytäntöönpano. Mutta juuri nyt komissiolla on mahdollisuus vaatia ja huolehtia siitä, että ohjelmia kehitetään niin, että hankkeiden tulisi olla rahoitettu ja sellaisella tapaa, että tuetaan yhteistä politiikkaa, tavoitteita. Tämä on se hetki ja toivon, että komissio pystyy käyttämään tämän tilaisuuden hyväkseen. Zum Abschluss der Berichterstattung. Ja lopuksi vielä esittelijä. Olkaa hyvä. Eh, ja opravdu eh, moc krát děkuju jak eh, panu Cardiffovi. Kiitos paljon herra Cardiffille ja hänen tiimilleen sekä myöskin komissiolla tämän päivän keskustelusta. Tämä keskustelu on ollut tarpeellinen, hyvin tervetullut, vaikka teistä kenties tuntuu siltä, että olemme ylikriittisiä menneisyyden virheiden vuoksi. Uskon, että niistä on keskusteltava, jotta voitaisiin ne välttää tulevaisuudessa. Olen hyvin vakuuttunut siitä, että kriittinen lähestymistapa teidän puoleltanne auttaa parantamaan asioita. Ja jos edelleen olemme täällä, minä tai kollegani seitsemän vuoden päästä, niin varmasti niitä tällaisia erityiskertomuksia on vähemmän kalataloudesta. Ja tämä varmasti var- parantaa kansalaisten luottamusta siihen, että me olemme päässeet tavoittamimme tavoitteisiin, asettamimme tavoitteisiin. Ja, vielen Dank. Kiitos paljon. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos komission kannanotosta. Kiitos tilin tarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Nyt odotetaan siis, mitkä toimet ovat, miten ne toteutuvat. Muutaman vuoden kuluttua varmasti käsittelemme näitä aiheita uudestaan ja käsittelemme ihan mielellään seuraavana esityslistan kohta neljä ja viisi nämä oikeastaan yhdessä, koska meillä on kaksi yleiskatsausta tilintarkastustuomioistuimesta. Yksi koskee puutteita ja päällekkäisyyksiä tilintarkastuksessa ja toinen koskee EUn budjetteja ja rahoitusriskejä. Uusille kollegoille sanoisin, että nämä molemmat yleiskatsaukset ovat hyvin tärkeitä, koska ne antavat käsityksen Euroopan unionista, yleiskäsityksen ja meidän tehtävistämme. Ensimmäinen koskee kokonaisrakenteita, toinen enemmän niitä kysymyksiä, jotka ovat sidottuja lähinnä EUn budjettiin suoraan. Molemmat ovat hyvin tärkeitä ja hyödyllisiä yleiskatsauksia siihen, mitkä ovat tämän valiokunnan – tehtäviä. Kiittäisin tilintarkastustuomioistuimen vastuussa olevan jäsentä Cardiffia, eli Kosia, joka on vastuussa varanhoidon riskeistä. Kiitos tästä uudesta välineestä. Tämä on todella hyödyllinen väline. Ensin herra Cardiff ja sitten Lipas. Cardiff ensin, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuimen ja salissa joidenkin mielestä tällainen ajatus yleiskatsauksesta on uusi. Meille se on uudenlainen tuote. Sen on tarkoitus antaa ei hyvin täsmällistä kuvaa, joka yleensä liittyy erityiskertomukseen tai tilintarkastuksiin, vaan katsoa yleisemmällä tasolla – monenlaisia kysymyksiä, jotka liittyvät tiettyyn alaan. Tässä tapauksessa on tarkoitus myöskin tukea keskustelua poliitikkojen, parlamentaarikkojen, tilintarkastajien joukossa. Tämän kertomuksen osalta puhutaan tilivelvollisuudesta ja tarkastusjärjestelyistä. Olisi ehkä hyvä lyhyesti pohtia, tiedän, että jotkut teistä ovat nähneet osan tätä aikaisemmin ehkä tätä alustusta. Ehkä voitaisiin katsoa tätä tilivelvollisuusjärjestelmää EU:ssa. Se näyttää hyvin yksinkertaiselta. Komissio keskeisenä toimijana raportoi parlamentille ja neuvostolle toimista ja menoista. Ja tässä on Euroopan tilintarkastustuomioistuin tilintarkastajana – mutta tietenkään Euroopan unionissa asiat eivät ole niin yksinkertaisia. Komissio on ainoastaan yksi toimija erittäin monista EUn järjestelmässä, jolla on mahdollisuus käyttää varoja ja käyttää säätely- ja lainsäädäntövaltaa Euroopan unionissa. Tilivelvollisuus ja tarkastusjärjestelyt ovat monimutkaisia teidän Euroopan parlamentin lisäksi – on eurooppa neuvosto, neuvosto erilaisissa kokoonpanoissa ja Lissabonin jälkeen kansallisella parlamenteilla on oma roolinsa. Yhdeksän tai kymmenen tuotta alueellisella ja paikallisella parlamenteilla voi olla oma roolinsa ja meillä on nämä edustajat ja sitten vielä yli 500 miljoonaa kansalaista. Joten tämä kalvokuva oikeastaan vain painottaa sitä, että itse asiassa – järjestelmä on hyvin monimutkainen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tietenkin vain yksi tilintarkastajataho tässä yhteydessä. Tämä on oikeastaan lähes teollisuuden ala tämä tilivelvollisuustarkastusjärjestely EU:ssa. Se on monimutkainen, valtavan suuri järjestelmä ja kuten voitte kyvitellä, siinä on sekä puutteita että päällekkäisyyksiä ja siksi haluttiin tutkia asiaa yleiskatsauksen kautta. Keskeinen kysymys, johon puututtiin tässä yhteydessä Euroopan toimielinten osalta, oli se, mikä on eurooppalaisissa rakenteissa, mikä ulkopuolella. Jotkut rakenteet ovat hyvin lähellä Euroopan unionia, mutta eivät ole kuitenkaan sopimuksen puitteissa. Pohdimme sitä, kuka on tilivelvollinen ja mistä asiasta, eli kuka on vastuussa tietystä toimista ja tilivelvollinen kenelle, Parlamentille aina, ei aina parlamentille näin osoittautui, vaan joskus eri rakenteille, eri tahoille. Ja sitten tilintarkastuksen osalta, kuka tilintarkastaa, onko tilintarkastusmandaatti vankka, joissain on tapauksissa, joissain ei niinkään, ja raportoiko tilintarkastaja itse parlamentille joissain tapauksissa toimielinten osalta se ei mene ihan näin. Joten Katsoimme myös syitä näille kysymyksille. Ajattelimme, että itse asiassa syyt eri tilivelvollisuusrakenteille ja tarkastusjärjestelmille. Syy löytyy sille, että unioni hoitaa tehtäviä niin monimutkaisesti. Jotkut tehtävät ovat koordinoituja, EU on vastuussa koordinaattorina, mutta usein ne tuimet, täytäntöönpano ja monet täsmällisemmät päätökset tehdään jäsenvaltion tasolla. Strategiat, kuten 2020 strategia tai eurooppalainen ohjausjakso, finanssipoliittinen sopimus ja niin edelleen. Kaikki nämä ovat sellaisia esimerkkejä, että EUn toimielimet ovat voimakkaasti mukana – mutta suurin osa itse toiminnasta on jäsenvaltioiden tasolla ja siksi valvontaparlamenttien ja tilintarkastajien puolelta on tällaista pirstaloitua sitten on tällaisia eri yhteyksiä, kuten Schengen tai euroalue. Eli Eurooppa ei ole aina yhtenäinen yksi kokonaisuus, jossa on yksi hanke vain meneillään. Ja nämä monimutkaisuudet tekevät tilivelvollisuusrakenteista niin monimutkaisia. Kumppanuudet kolmansien maiden kanssa, kumppanuudet yksityisen sektorin kanssa ja niin edelleen. Näillä kaikilla on omat tilivelvollisuusjärjestelmänsä oikeastaan räätälöidyt. Ja tässä on hankala Euroopan parlamentin jäsenenkin vaikea valvoa, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun rahat on kumppanille maksettu. Itse asiassa siksi suurilta osin Euroopan unionin luonteesta johtuu se, että on näin monitasoinen. Euroopan unioni johtaa siihen, että on ehkä ongelmia tai epäjohdonmukaisuuksia, joista voitaisiin kuitenkin päästä vähän eroon. Kaikki tämä monimutkaisuus pahenee vielä siitä, miten vastattiin talous- ja rahoituskriisiin. Siihen piti totta kai vastata, emme me muuta halua ehdottaa. Mutta nyt kun kriisi on vähän helpottanut, niin on ehkä hyvä hetki pohtia sitä, mitä olemme jättäneet taakse. Me, me loimme uusia rakenteita hyvin nopeasti vastauksena tähän kriisiin ja Pohdittiinko silloin riittävästi tilivelvollisuuskysymyksiä, tarkastusjärjestelyitä riittävästi? Jossain tapauksissa luultavasti ei, mutta nyt on ihan hyvä hetki katsoa vähän ajassa taaksepäin ja harkita näitä asioita uudestaan. Lopulta me pohdimme ja ehdottaisin, että ihmiset lukevat tämän itse yleiskatsauksen, mutta lopulta ajattelimme, että oli viisi pohdittavaa suuntaa asiaa, joita pitäisi harkita. Ensinnäkin, miten voidaan valvoa yhdessä jotain, kun Euroopan parlamentti ja tilintarkastustuomioistuin molemmat saavat mahdollisuuden lisätä luontevammin linkkejä, joita meillä on eurooppalaisessa järjestelmässämme. Eli muut tilintarkastus laitokset meidän osaltamme. Ja voidaan katsoa, olisiko mahdollista löytää läheisempiä yhteistyön muotoja, niin että voidaan huolehtia siitä, että jos valvonta on nyt pirstaloitunutta, kun sitä toteutetaan monella eri tasolla, voitaisiinko pirstaloitumiseen puuttua läheisemmän yhteistyön kautta. Toiseksi pohdimme johdonmukaisuutta. Epäjohdonmukaisuudet osittain tilivelvollisuus- ja tarkastusjärjestelyistä syntyvät erityissyistä, eivätkä ole aina rationaalisia enää tänä päivänä. Eli pitäisi katsoa, voitaisiinko saada enemmän johdonmukaisuutta näihin järjestelmiin. Tarvitsemme parompaa valvontaa heti jäsenvaltion tasolta eu budjetin osalta. Tiedämme tämän tätä työtä, tämä valiokunta tekee ihan päivittäin – Lisäksi on keskityttävä enemmän tilivelvollisuuksissa tuottavuuteen. Eli ei katsota ainoastaan, miten on käytetty varoja, vaan katsotaan, mitä tuloksia saadaan aikaan tuon seuraavan katsauksen osalta. Palataan siihen. Ja sitten eri tilintarkastajien osalta on huolehdittava siitä naisen yhteistyön kautta, että tarkastuksessa ei ole päällekkäisyyksiä. Tieteenpäin. Tilanne on monimutkainen, eli yksinkertaisia ratkaisuja ei ole, mutta kaikkein tärkein asia, miten voidaan parantaa rakenteita tulevaisuuttaan, on se, että tilivelvollisuus pitäisi todella ottaa esiin, kun uusia rakenteita luodaan, harkitaan uudestaan vanhoja. Tilivelvollisuuskysymys, tilintarkastuskysymys myös, mutta ennen kaikkea tilivelvollisuuskysymys on otettava esityslistalle, miten ollaan vastuussa parlamentille, politiikan tekijöiden pitäisi näitä asioita harkita koska silloin kun uusia malleja rakennetaan, uusia toimielimiä pitäisi käyttää nykytilivelvollisuusmalleja, kun se on mahdollista. Eli pitäisi pyrkiä vähentämään sitä, että uusia innovatiivisia tilivelvollisuusjärjestelyitä ehdotetaan silloin, kun ne eivät oikein sovi. Eli keskeistä on se, että kun monimuotoisuus – on yhteensopivaa tilivelvollisuuden ja tarkastusjärjestelyiden kanssa, niin kansalaiset voivat luottaa järjestelmään. Meidän pitää voida katsoa uusia toimielimiä, kun ne syntyvät. Nämä pari periaatetta ovat ihan tärkeitä. Ensinnäkin tilivelvollisuuden pitäisi toteutua siellä, missä eksekutiiviset päätökset tehdään, mutta on otettava huomioon myös se taso, johon vaikutetaan päätöksen kautta. Demokraattinen Legitimiteetti on tärkeää huolehtia siitä, erityisesti jos ajatellaan, että jäsenvaltiot sietävät toimivaltaa eu tasolle. Kiitos oikein paljon. Ihan mielelläni vastaan kysymyksiin nyt Tarolbassin alustuksen kautta, äh, jälkeen, anteeksi, ihan niin kuin puheenjohtaja toivoo. Antaisin Rydbarsille heti mahdollisuuden esitellä tämän toisen yleiskatsauksen. Olkaa hyvä. Uh, Madam Chair, honorable members of the committee. Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia olla täällä vastaavana jäsenenä näistä kahdesta yleiskatsauksesta teille puhumassa. Herra Cardiff tässä ensimmäisen teille jo esittelikin ja äh, tilintarkastustuomioistuin on nämä valmistellut. Haluan kiittää äh, siitä äh, siitä kiinnostuksesta, jota olette osoittaneet näitä kahta raporttia kohtaan. On suuri kunnia minulle esitellä keskeisimmät viestit näistä yleiskatsauksista, kuinka voidaan paremmin käyttää EU-rahaa ja kuinka voidaan taata tehokas varanhallinto. 2014 hän oli hyvin erikoinen vuosi, koska uusi parlamentti ja komissio astuivat virkaan ja aloitettiin myöskin uusi seitsemän vuoden rahoituskausi yleisissä rahoitusnäkymissä, joka johtaa aina vuoteen 2022 saakka. Vain pari kuukautta sitten tilintarkastustuomioistuin antoi vuosittaisen kertomuksensa vuodesta 2013 ja se ei oikeastaan paljonkaan eroa aikaisemmista kertomuksistamme. Sitten taannoin parlamentissa ja jäsenvaltioissa oli joka 2015 talousarviosta eriviä näkemyksiä. Nyt sitten entistä enemmän Euroopan unionin on osoitettava, että se käyttää parhailla mahdollisilla tavoilla näitä rajallisia resursseja. Kansallisten jäsenvaltioiden parlamenttien ja kansalaisten täytyy voida saada takuut siitä, että käytetään EU-rahoja viisasti ja niihin tavoitteisiin ja tarkoituksiin, joista on sovittu, ja että lopullinen tulos on myöskin kaikkien edun mukaista. Tietysti perustamissopimuksessa tämä asia on sovittu, mutta mennään vielä pidemmällekin kuin mitä kuluihin tulee. Ja itse asiassa 16 uutta maata ovat tulleet mukaan. Kysymys on siis euroalueesta ja myöskin siitä, kuinka tämä ryhmä on vastannut talouskriisin vaatimuksiin. Tämä on liittynyt myöskin siihen, että on mietitty sitä, mitä tarkoittaa olla osa EUta sisämarkkinoiden syventäminen myöskin on tapahtunut aika pienillä EU-budjettivaroilla. On muistettava, että EU-budjetti on aika pieni. Se on vain noin 1 prosenttia 28 jäsenvaltion yhdistetystä BKTLstä, toisin sanoen noin pari prosenttia niiden kaikista julkisista menoista. Ja se ei ole sama kuin jäsenvaltion budjetti, vaan siinä kansallisten hallitusten osuudet kootaan yhteen, jotta voitaisiin edistää EUn poliittisia tavoitteita aloitteita. Tässä katsauksessa tilintakastustuomioistuin esittää neljä selkeää riskiä EUn talousarvioon terveeseen hallinnointiin. Ensinnäkin on se vaara, että tätä talousvaroita ei käytetä, kuten on tarkoitettu, niihin tavoitteisiin niiden sääntöjen mukaisesti, jotka on budjettiviranomainen sopinut. On olemassa vaara, että budjettia ei myöskään toteuteta tilitalvollisuuden sääntöjen mukaisesti olemassa vaara, että sitä budjettia ei käytetä myöskään viisaasti terveen talouden, terve, terveen varainhoidon periaatteen mukaisesti ja myöskin se vaara, että EU-rahat eivät tuo EU-lisäarvoa eikä etuja tule, kuten on odotettu. Jos näitä riskejä hallinnoidaan hyvin, niin varmasti kuluja voidaan käyttää hyvin. Mutta kuitenkin meillä on kolme osa-aluetta, jotka saattavat asettaa tämän tehokkaan varanhoidon vaaraan, siis mikä menee pieleen ja miksi. Tässä meidän näkemyksemme ensinnäkin EU-rahojen käyttösääntöjen mukaisesti on osa-alue, jonka osalta tilintarkastustuomio istuin katsoo, että budjetti, budjetin käyttö ei ole täysin sääntöjen mukaista, koska tässä virheiden määrä on korkeampi kuin mitä voidaan hyväksyä. Kuten tiedätte jo aikaisemmin seitsemän vuoden aikana näin on ollut myös ja myöskin 2013 raportissamme tämän asian mainitsemme. Keskeisimpien syiden joukossa voidaan mainita muun muassa se, että varoja ei ole käytetty vaaditun ajan kuluessa ja niitä ei ole käytetty myöskään tehokkaasti. Ja kysymys on siis verojen, varojen tehokkaasta käytöstä. Toisekseen, kun kysymys on sitten tulosten saamisesta, niin olemme huomanneet, että että EU-rahojen käytössä saadaan huonosti vastinetta rahalle. Ja tämä johtuu siitä, että valmistelussa, toimeenpanossa ja toimien seurannassa on heikkouksia. Esimerkiksi jos rahoituksen tarkoitus ei ole selvä tai jos ei ole mitään alustavaa arviointia tai myöskään tarvittavan rahoituksen arviointia tai ei ole riittävästi myöskään tietoa siitä, päästiinkö todella tuloksiin ja saatiinko odotetut edut. Ja kolmanneksi tilintarkastustuomioistuin on havainnut kuusi keskeistä seikkaa, jotka on hyvä mainita myöskin. Tuli tukikelpoisuussäännöt ja muut ehdot EU-tuen saamiseksi. Toiseksi se, kuinka julkisia hankintoja sovelletaan jäsenvaltioiden kapasiteetti, jäsenvaltioiden viranomaisten kapasiteetti hallinnoida ja käyttää eu oli kolmas ja neljänneksi, kuinka EU ja kansallisia budjetteja koordinoidaan rahojen käyttämiseksi. Viidenneksi, mikä on kansallisten, kans, vuosittaisen EU-budjetin vaikutus toimiin ja rahojen hallinnointiin. Ja kuudenneksi, kuinka EU-rahoista saadaan lisää, lisäarvoa. Kolmeen ensimmäiseen kohtaan haluan todeta seuraavaa säännöt EU-budjettirahojen saamisesta ovat usein hyvin mutkikkaita ja anteeksi, ne täydentävät usein näitä tukikelpoisuuskriteereitä ja muita ehtoja, ja tämä kenties saattaa olla tarpeetonta ja tuo kenties lisää tarpeetonta hallinnollista taakkaa. Useat havaitsemat virheet saattavat johtua myöskin siitä, että että julkisten hankintojen ja menettelyiden sääntöjä toteutetaan huonosti ja tämä saattaa sitten asettaa etusijalle jotkut toiset toimittajat toisten kustannukselle ja tämä johtuu siitä, että sääntöjä ei ole kunnolla ymmärretty. Ja kolmas esimerkki <clears throat> on se, että järjestelmissä ja tarkastuksissa on epäjohdonmukaisuuksia, kun kysymys on erilaisten sääntöjen ja ehtojen toimeenpanosta ja soveltamisesta. Tämä saattaa johtua siitä, että jäsenvaltioiden viranomaisilla ei ole riittävää hallinnosta kapasiteettia. Joten mitä siis pitäisi tehdä? Kuinka edetään? Komissio ja jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että taataan, että, jäsenval- että EUn varoja käytetään kunnolla ja viisasti, ja viime vuosien aikana olemme todella menestyksekkäästi ryhtyneet moniin toimiin tämän toteuttamiseksi, mutta kuitenkin aivan taannoiset tapahtumat, kuten vaikkapa tämä 2014-2020 uusi rahoitusnäkymät, pyrkivät siihen, että todella tehokas varanhoito toteutuisi kaikki toimijat on saatava siis mukaisesti, jotta he voisivat äh, keskittyä ensinnäkin juuri tuloksiin ja EUn lisäarvoon, toiseksi äh, suorituskyvyn hallinnointiin, kolmanneksi budjetin hallinnointiin, äh, neljänneksi siihen, että valvotaan toimintaa ja lopuksi vielä monivuotisten rahoitusnäkemien välikatsaukseen. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitokset siitä, että kuuntelitte ja nyt olen valmis vastaamaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Ja, vielen dank. Stop. Kiitos paljon. Annoinkin teidän puhua peräkkäin, kun nämä yleiskatsaukset liittyvät kovasti toisiinsa. Ne ovat oikeastaan keskeisiä raportteja ajatellen tämän valiokunnan työtä. Koska tilivelvollisuuskysymys, ja tämä liittyy ensimmäiseen yleiskatsaukseen. Sen jälkeen, kun on ulkoistettu tehtäviä komissiosta, niin tämä on todella kiireellinen kysymys. Tässä on todella tehtävä työtä. Meillä on hajautettuja virastoja, erilaisia virastoja, joiden kanssa on yhä enemmän ongelmia ilman, että kukaan oikeastaan puuttuu näihin kysymyksiin tältä parlamentista. Meillä on tuon jaetun hallinnan eri vaiheita, eri ulottuvuuksia, jotka ovat ongelmia, uusia organisaatioita euroalueella, joihin meillä ei ole mitään vaikutusvaltaa, mutta totta kai äänestäjät pitävät meitä kuitenkin ja kansalaiset tilivelvollisina ja eri tavoin näistä voivat eri tahot hyötyä. Samalla meillä on kehitelty sellaisia rahoitusvälineitä, jotka luovat uusia julkisen ja yksityisen investoinnin yhteyksiä. 2000 rahoitusvälinettä vuonna 2011 satoja hankkeita rahoitetaan jokaisen kautta, eli avoimesti minun on todettava, että minä en enää näe kunnolla tätä kokonaisuutta, mutta meidän velvollisuutemme on nyt vaatia tilivelvollisuutta tai palauttaa sitä joltain osin. Ja siksi tämä on niin tärkeä tilintarkastustuomioistuimen julkaisu, koska ensimmäistä kertaa nämä asiat saadaan nyt pöydälle. Tämä valiokunta on pyrkinyt katsomaan lähemmin näitä ongelmia aikaisemmin. Nyt meillä on ensimmäinen tilintarkastustuomioistuimen yleiskatsaus, joka osoittaa todella selkeästi, mitä voitaisiin tehdä ja niin edelleen. Mutta tämä vain onnistuu, jos otamme nämä asiakirjat omaksemme ja täytäntöönpanemme. Ja jos katson, mitä tässä nyt suunnitellaan, minua huolestuttaa kyllä aina, kun suunnitelmia tehdään, kuka on vastuussa näistä, kuka sanoo, mitä tapahtuu yksittäisten välineiden osalta. Tämä on nyt ihan minimivaatimus, jota meidän pitäisi ajaa. Sitä vartenhan meidät on tänne valittukin. Sitten tuo toinen yleiskatsaus. Pidin sitäkin oikein mielenkiintoisena. Siinä on joitain yksityiskohtia, joita pidin oikein hyvinä. Eli esimerkiksi budjetti asiakirjassa sanotaan maatalouspolitiikan osalta, että 6 prosenttia varoista yhteisessä maatalouspolitiikassa 6 prosenttia tuen saajista ovat alle 35 prosenttia, suuri osa yli 50. Eli tässä olisi mielenkiintoinen aihe ehkä kolmatta yleiskatsausta ajatellen jos ajatellaan, mitä saadaan aikaan yhteisen maatalouspolitiikan kautta, eli kestävällä linjalla tässä tuskin ollaan. Mitä tässä on oikein saatu aikaan? Jos ajatellaan tukikelpoisten joukossa, ketkä siellä rahoja oikein saavat, niin minä vähän epäilen, meneekö tämä kaikki nyt ihan oikein. Vastuuvapaus mietinnössäni on muutamia lukujakin. Olen pyrkinyt katsomaan ketkä toteuttavat epäoikeudenmukaisinta järjestelmää, epätasa-arvoisinta Tsekin tasavalta, Slovakia, Unkari, Bulgaria ja Saksa tässä järjestyksessä. Ja tällaiset asiat ovat kyllä sekä tärkeitä että mielenkiintoisia. Ja todella toivoisin, että tutustutte näihin yleiskatsauksiin, koska nämä antavat ainutlaatuisen käsityksen Euroopan unionin rakenteellisista ongelmista. Jos oikein olen ymmärtänyt tuon ensimmäisen asiakirjan, niin rakennepolitiikkaa kai siinä pidetään suurena ongelmana, mutta oikein vaikka on ponnisteltu, ei ole mitään keksitty tässä lääkkeeksi. Aivan oikein sanotte, että se taso, joka antaa rahaa, pitäisi saada myös siksi tasoksi, joka tekee päätöksiä ja kantaa vastuun. Tässä on aina vähän ongelmaa, kun päätös sen teko on annettu muille ja tämä on todella osa, joka luo valtavasti ongelmia. Tässä päätän oman puheenvuoroni. Kollega Ella Sender on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Ensiksi pahoittelut. Olin tuolla toisessa valiokunnassa, jossa keskusteltiin rahoituksesta – ja tulevista hankkeista, ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen aihe. Olen lukenut Cardiffin esityksen ja olen samaa mieltä siitä, mitä Rova Gresle sanoi. Todella olemme hyvin kiitollisia teille tästä ponnistuksesta, tästä kokonaisnäkymästä tähän järjestelmään. Näin että valvonta- ja seurantamenetelmistä siitä, että todella eurooppalaista rahaa käytetään hyvin, sehän vähenee koko ajan. Mm, ja kysymys on myöskin siitä, että tämä tämä jaettu, jäsenvaltioiden välillä jaettu hallinnointi on tuonut paljon mutkikkuutta ja tämä tietysti sitten liittyy myöskin tähän valvontajärjestelmään, mutta tämä tietysti myöskin johtaa siihen, että kun budjettia pyritään Äh, suuntaamaan, niin äh, monasti sitten pyritään tekemään hyvin äh, nationalistisia päätöksiä ja tämä sitten johtuu kansallisesta itsekyydestä. Ja tämä eurooppalainen budjetti ja eurooppalaiset varat vähenevät jäsenvaltiot, jotka osallistuvat tähän budjettisuunnitteluun ja tappelevat keskenään siitä sitten, että kuka saa enemmän varoja, niin en tiedä, onko tämä sitten todella eurooppalaisen yhteisen edun mukaista. Ehkä tässä tarvitaan johtajuutta tulevien vuosien aikana, uutta johtajuutta. Te tässä todella otatte esille keskeisiä elementtejä ja tämähän tietysti myöskin liittyy liittyy ajalliseen ulottuvuuteen. Haluan ottaa sen aina esille, koska budjetti Euroopassa, eurooppalainen talousarvio on erilainen ähm, kuin mm, jäsenvaltioiden ähm, budjetit. Ja tämä siis äh, on seitsemän vuoden mittainen tämä budjettikausi. Ja tämä liittyy tähän äh, myöskin siihen, kuinka vaalikaudet on järjestetty ja toimikaudet on järjestetty. No, tämä ajallinen ulottuvuus tässä, mm, jonka otitte myöskin huomioon tässä tekstissä, äh, kun myöskin äh, noissa rakennerahasto- ja äh, maatalousrahasto yhteyksissä, niin tämä on jo alustus siihen, kuinka voitaisiin näitä tilivelvollisuusongelmia voitaisiin käsitellä, siis juuri tämä budjetin tietty ajallinen ulottuvuus, joka tuo lisää mutkikuutta ja on erilainen dynamiikalta kuin kansalliset eh, jäsenvaltioiden budjetit. Ja eh, sitten eh, tässä tuli esille myöskin kaksi muuta aihetta, jotka liittyvät tähän. Ensinnäkin se, pystyvätkö jäsenvaltiot käyttämään kunnolla eurooppalaista rahaa vaiko ei, niiden ehtojen mukaisesti, jotka Euroopassa on sovittu. Tämä ei tietenkään välttämättä liity uusiin jäsenvaltoihin, jäsenvaltioihin, vaan myöskin olen huomannut työssäni, että erityisesti yhdistynyt kuningaskunta perinteisesti ei ole näitä suhteellisuussääntöjä aina noudattanut. Ja myöskään meillä ei ole ollut aina varmuutta siitä, että nämä ähm, eri budjetin osa-alueet vastaavat toisiaan Euroopassa. Ja että ähm, vaaran on ollut se, että tehdään yksipuolisesti päätöksiä. Siis haluaisinkin kysyä, tämä on siis äh, toteamus itse asiassa, jäsenvaltiot äh, hyvin usein puhuvat ongelmistaan äh, siitä, että on vaikeata hallinnoida ja käyttää eurooppalaista rahaa. Ja ehkä voisitte tästä hiukan kertoa enemmän, millä tavalla ähm, tämä äh, asia, joka tietysti liittyy erilaisiin syihin, uusiin ja vanhoihin jäsenvaltioihin, muutoksiin kenties varanhoitoasetuksessa ja niin poispäin. Tämän asian omaksuminen tietysti vie aikaa ja niin poispäin. Tämä mutkistaa tilannetta, mutta joka tapauksessa kuinka voisimme parantaa tätä tilannetta? Ja toinen seikka, kun ajatellaan tätä ajallista ulottuvuutta. Tämähän ei tietysti liity pelkästään vain kansallisiin talousarvioihin, vaan myöskin tähän seikkaan, että meillä on tämä seitsemän vuoden budjettikausi, että tietyssä vaiheessa tietysti kysymykseen tulevat nämä eurooppalaiset varat ja sitten niitä täytyy hallinnoida, että tämä on tietysti aika mutkikasta, joten haluaisin kysyä, voisitko hyvä syventää myöskin tätä osa-aluetta, näitä kahta elementtiä, jotka tässä osin esille siis se paine, joka jäsenvaltiolla on käyttää näitä varoja, ja toisaalta taas tämä mutkikkuus ja se vaikeus, joka niillä on käyttää ja hallinnoida näitä varoja. Ongelma on siis nyt havaittu, mutta olisi varmasti hyvä saada jotakin suosituksia, jotta voitaisiin parantaa tilannetta. Ei pelkästään siltä osin, että parannetaan Äh, jotka mm, parantavat tätä järjestelmää, siis tämä liittyy jatkuviin suosituksiin, vaan että mistä, mistä nämä ongelmat johtuvat, äh, kun kysymys on eurooppalaisesta talousarviosta. Ja vielä sitten erikseen haluaisin todeta, kun mietitään tätä, että kuinka asiat ensin suunnitellaan ja kuinka sitten varat käytetään, niin ähm, voitaisiinko mennä hiukan pidemmälle myöskin? Voidaanko siis ajatella, että jossain vaiheessa tulisi parempi eurooppalainen talousarviojärjestelmä, sellainen systeemi, joka ei pohjaisi pelkästään siihen, kuinka jäsenvaltiot keskenään tappelevat, kuinka tätä voitaisiin parantaa, koska uskon, että tätä kautta varmasti myöskin talousarvio olisi laadukkaampi ja en tiedä, paranevatko ihmiset, tuleeko ihmisestä koskaan parempia, se saattaa olla hankalaa ja pitkällistä mutta ehkä voitaisiin ajatella jotakin uusia muotoja, vaikkapa nämä eurooppalaiset uudet varat, joka varmasti voisi ainakin minun mielestäni parantaa niitä mahdollisuuksia, joita meillä voisi olla, että eurooppalaisen varoja katsottaisiin paremmin, että saataisiin tätä eurooppalaista lisäarvoa. Kiitos, kollega Derek Vaughan. Yeah, uh, thanks, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myöskin sanoa, että pidin hyvänä kumpaakin esitystä, joka tänään pidettiin. Ja katson näitä näkyvyyttä käsittelyssä olevaa kalvoa, ja kukaan ei voi ole eri mieltä näistä kahdesta ylimmäistä kohdasta, EU-lisäarvosta ja suorituskykyisestä hallinnosta, ja tämä on asioita, joihin pitäisi keskittyä ajatellen myös sitä työtä, jota tehdään, ja työtä tilintastuomioistuin tekeminen olisi kaksi asiaa jotka liittyvät tähän. Ensinnäkin sitten olisi tarvetta yksinkertaistaa asioita. Ja tässä ei suinkaan tarkoita sitä, että yksinkertaistaisiin sääntöjä. tähän on pyritty tekemään menneisyydessä, vaan että yksinkertaistettaisiin myöskin rakenteita. Puheenjohtaja puhui myös samasta asiasta. On vaikeaa, kun ajatellaan kaikkia jäsenvaltioita ja alueita, kaikkia välittäviä tahoja, kansalaisjärjestöjä, on hyvin vaikea koordinoida kaikkea tätä ja varmistaa sitä, ettei asioita vain koordinoida, vaan että myöskin varoja, varat käytetään asianmukaisesti. Tämä liittyy toisen asiaan, jonka halusin myöskin mainita, että koskee kohtaa seitsemän, sivua seitsemän ensimmäisessä raportissa, jossa puhuttiin eh, siitä, että miten eh, jäsenvaltiosta toteutetaan politiikkoja. Ja mistä me puhumme siis Espanjassa kun me kävimme siellä muutama vuosi sitten, saatoimme nähdä, että 44 tällaista erilaista tahoa, jotka olivat tekemisissä aluepolitiikan kanssa. Että totta kai tilanne on sama muissakin jäsenvaltioissa. Mm, tämä tekee tilanteen hyvin vaikeaksi valvoin. Me ymmärrämme kyllä, mistä tässä on kysymys. Ja tämä on varmastikin yksi syy siihen, miksi tämä kertomus on niin tervetullut. Me tunnustamme, että rakenne on mutkikas, jonka kanssa olemme tekemisissä, ja tiedämme, että jäsenvaltioissa asiat ovat mutkikkaita, mutta miksi, miten voisimme muuttaa asioita? Emme voisi, emmekä voisi yksinkertaistaa rakenteita, tehdä niistä helpompia, yksinkertaisempia, niin että voidaan helpottaa äh, hallinto- ja valvontajärjestelmiä, jotka ovat olemassa. Tilintastumistuin tekee tätä, se on hyvä, että me saamme näitä yleiskatsauksia, ne ovat aivan upeita, mutta sen lisäksi, että sanotaan vain, että asiat ovat väärin tai mikä on väärin, tarvitaan myöskin vastauksia ja ratkaisuja, joilla saadaan korjattua asioita. Kiitos paljon. Minullakin olisi vielä kysymys. Herra Ludbos, yleiskatsaus budjettiin. Tämä on suoraan sanottuna nyt ensimmäinen asiakirja, jossa voidaan lukea jotain henkilöstösäännöstä. Ensimmäinen asiakirja kymmenen vuoteen, ihan totta. Ja minua kiinnostaisi, miten saitte tämän osion sinne. Ja voimmeko mahdollisesti kuulla enemmän tilintarkastustuomioistuimelta Ehkä olisi ihan oikein puuttua muutamankin ongelmaan. Tämä oli mielestäni ihan ällistyttävää ja oikein hyvä asia, koska täytäntöönpano-ongelmia aukkoja on. Ja viittaatte aivan selkeästi tässä siihen aukkoon, että jos ei tee kunnolla töitään, niin ei tapahdu mitään EUssa ihan rohkea, että otitte tämän esiin. Herra Cardiff, haluatteko puhua ensin? Olkaa hyvä. I'm, I'm glad to hear it was Miss... Hienoa kuulla, että Ludbers oli tässä rohkea, eikä minä. No. Suuri kysymys taisi olla Vuonilta se, miten tämä asia muutetaan. Tilin tai vastuunvelvollisuuskysymys on järjestelmä, jota ei heti voida muuttaa, mutta mahdollisuuksia siinä on, kun sopimuksia tarkastellaan uudestaan varanhoitoasetusta myös. Ensimmäinen seikka on se, että tämä erityinen seikka on sellainen, että poliittisten päättäjien on käytettävä mahdollisuuksia hyväkseen silloin, kun niitä esiintyy. Me voimme tehdä tiettyjä ehdotuksia. Esimerkiksi EBA keskuspankki, eurooppalainen virasto, joka hoitaa sitä ja tätä. Kaikilla näillä tahoilla on, tai monilla on eri tilivelvollisuus- ja tarkastusjärjestelyt, jotka perustuvat niiden omiin ratkaisuihin. EBAn osalta esimerkiksi tilivelvollisuutta parlamentin suuntaan vähän niin kuin vapaaehtoisesti EKPn osalta perustuen rahapolitiikkaan poliittisen rooliin, mutta nyt sillä on muitakin rooleja, jotka eivät ole rahapolitiikkaan sidottuja, eli miten vastaamme tuohon uutuuteen. Helppoa on luoda lista tai tuottaa sellainen, ja näin teimme, mutta varmasti olisi hyvä puhua siitä enemmän. Ja sitten toiset tahot, jotka ovat eurooppalaisessa rakenteessa, mutta eivät Euroopan unionin rakenteissa, EFS ja niin edelleen, ESM näitä voidaan muuttaa ainoastaan, jos sopimuksia muutetaan, mutta meidän pitää käyttää mahdollisuuksiamme hyväkseen silloin, kun tämmöinen mahdollisuus avautuu. Eli rakenne, joka voidaan hoitaa niin, että hoidetaan tehtäviä, kun niitä tulee esiin. Tällainen ajattelutapa meillä jo on. Toinen asia on se, että ajattelemme paljon budjettia. Olette budjetin valvontavaliokunta tilintarkastustuomioistuimella – on vaikutusmahdollisuuksia, se liittyy budjettiin, mutta molempi meidän nimet tavallaan sitovat meidät budjettiin, mutta suurin osa Euroopan vaikutuksesta ei tule melko pienestä budjetista, vaan suuresta vaikutusvallasta koordinoida, vaikuttaa, säätää lakeja. Eli meidän pitäisi ajatella vähän sitä, Pitääkö tilivelvollisuus- ja tarkoitusjärjestelmiä muuttaa niin, että heijastellaan tätä eroa? Eli suuri osa Euroopan vaikutusta ei liity ylipäätään budjettiin, vaikka tilivelvollisuusjärjestelmät yleensä perustuvat siihen ajatukseen, että tässä käytetään budjettivaroja. Ja kolmas seikka, että muutosten ajalta voitaisiin ajatella tämä EU versus jäsenvaltiot ja alueellinen jako myös. Miten tämä asia voitaisiin paremmin hoitaa? Tämä on se kohta, jossa meillä on eniten ongelmia. Edustaja Uon sanoi, että meidän pitäisi yksinkertaistaa, mutta tämä on todella monimutkainen järjestelmä ja sanomme, että monimuotoisuus, alueellisuus ovat vahvuuksia. Eli kaikkea ei voida periaatteessa yksinkertaistaa, vaan meidän pitäisi ehkä löytää parempia työskentelymahdollisuuksia monimuotoisuuden osalta, monimutkaisuudenkin kanssa näitä asioita voidaan pohtia. Tiedän omasta kokemuksestani sen, että minun ja kollegoiden kokemusten pohjalta oikeastaan rahoituskriisin jälkeisenä aikana tämä on vieläkin tärkeämpi aihe, koska kun pyritään auttamaan vaikeuksissa olevia maita, niin Euroopan unioni on nyt laajentanut mahdollisuuksia puuttua suoraan politiikkaan, jota ajetaan jäsenvaltioiden tasolla. Jos poliittisiin päätöksiin halutaan vaikuttaa jäsenvaltion tasolla, pitää ajatella kysymystä vähän enemmän. Miten tuo hoidetaan tuo tilivelvollisuus silloin, kun päätöksiä tehdään ja miten toimitaan sillä tasolla, jolla nämä päätökset vaikuttavat. Eli tavallaan lista asioista, joita voitaisiin tehdä, joita voitaisiin edistää. Sitten sitten tuo mahdollinen yleiskatsaus maatalouspolitiikan osalta. Pari vuotta sitten, kolme vuotta sitten taisimme esittää tuon julkaisun maatalouspolitiikasta. Vien kollegoille tämän ajatuksen siitä, pitäisikö yleiskatsauskin tehdä. Erityiskertomuksia maatalouspolitiikan osalta on paljon, eli ehkä tässä voitaisiin vähän yhdistellä niitä yleiskatsauksen suuntaan. Luulisin, että yksityiskohtaisemmat kysymykset olivat usein Niklas Lydborstille. Ehkä hän on nyt riittävän rohkea vastatakseen näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, herra Lydborst. <laughs> Uh, thank you much. Kiitos. Ensinnäkin sallikaa minun sanoa, että olen ilahtunut kuullessani, että monet teistä ovat sanoneet hyvin kauniita sanoja, mutta minusta mutta kiitoksien tulisi mennä enemmänkin tiedontastustiimille ja tiedontastustuomioistuimelle, sillä nimittäin mitä minä ja Cardiff olemme sanoneet hyvin tärkeän asian ja tällaisen, mitä tulee tähän yleiskatsaukseen, on vielä tärkeän todeta, että me olemme tehneet mitään uutta. Me olemme vain tarkastelleet sitä, mitä olemme tuottaneet jo vuosien ajan, ja olemme sitten pyrkineet esittelemään sen niin, että olemme ottaneet laajempia aiheita mukaan kattaen poikittaisesti eri asioita. Lähti liikkeelle yhteistä maatalouspolitiikasta käyneet rakennerahastot lävitse ja päättyen hallintoon ja julkisiin hankintoihin. Joten kaikki nämä rohkeat ajatukset, ne on jo kyllä sanottu aiemminkin, mutta ne on joko sanottu joko aivan äskettäin tai ehkä ei kovinkaan äskettäin, mutta tilastumistunut on sanonut ne aiemmin, mutta ne on nyt tuotu yhteen paikkaan ja teitä varten me olemme nyt tehneet nämä kaksi yleiskatsausta ja ajattelemme, että kun uusi parlamentti ja uusi komissio ovat aloittaneet toimintansa, heidän hyvä tarkastella sitä ennen kaikkea parlamentin ja komission uusien jäsenten, jotta he saavat yleisnäkemyksen siitä, mitä menee vikaan, mitä voitaisiin tehdä eri tavoin ja kenties paremmin. Tämän sanottua, niin minäkin olen merkinnyt esitykset ylös, joita puheenjohtaja Gressle teki, jotka liittyvät siihen tulevaisuus voitaisiin katsoa, että saataisiin yleiskatsauksia yhteisen maatalouspolitiikan kestävyydestä, ja toinen, joka tarkastelisi lähemmän kysymyksiä, jotka liittyvät hallintoon. Ja totta kai olen iloinen voidessani niin viedä tämän viestin takaisin tilintarkastustuomioistuimeen. Sitten nämä erityisemmät kysymykset, jotka liittyvät siihen, mitä voitaisiin, mitä voitaisiin järjestää eri tavalla. Esimerkiksi ajattelen vastaanottokykyä. Kirjallisuusmiestumon on erityiskertomuksissaan ottanut tämän asian esille, joten minun ei tarvitse mitenkään äh, todistella sitä, että todellakin on tärkeää, että jos äh, kansallisissa rahoituksissa, jotka on ostettu jäsenvaltioille, että jossa niissä ei tartuttaisi tähän kysymykseen, silloin jäsenvaltioilla ei ole houkuttimia tarttua siihen, miten käyttää varoja sen sijaan, miten, saa, että se, miten saavat aikaan tuloksia. Kiinnostavampaa minun kannaltani katsottuna kuitenkin on, mikä on tärkeintä. Me olemme määrittäneet neljä riskiä hyvälle rahoitushallinnolle EU:ssa. Ensinnäkin, miten tapahtuu tällainen tilinpito. Tätä ongelmia tämän osalta ei ole ollut. laillisuus, säännönmukaisuus varojen käytössä on ollut pitkäaikainen ongelma, enkä näe mitään pikaista ratkaisua lähitulevaisuudessa, paitsi jos tapahtuu jokin todella huomattava muutos. Minusta kaikkein kiireellisenä kuitenkin on kaksi riskiä, jotka liittyvät terveeseen varojen hoitoon, koska ne ovat läheisesti yhteydessä siihen, miten varoja käytetään jos on huolissaan siitä, miten mahdollisimman pikaisesti käyttää varat, ei ole kovinkaan kiinnostunut siitä, tehdäänkö varojen käyttö tehokkaasti ja taloudellisesti. Ja, ja viimeinen asia, joka valitettavasti on jäänyt todellakin aivan viimeiseksi, on se, että miten on, saammeko me todellisia tuloksia tästä varojen käytöstä varojen käytössä, jotka ovat lähtöisin EUn budjetista, tuovatko ne lisäarvoa? Ja monissa tapauksissa, kuten Timotastuumissa on osoittanut, näin ei valitettavasti ole. Se on jäänyt viimeiseksi asiaksi kenen tahansa mielessä, joka käsittelee varoja ja varojen käyttöä. Yksi asia, joka minusta on myös mielenkiintoinen, on tässä yleiskatsauksessa se, että me emme vielä ole onnistuneet saman aikaan sitä, mutta uskon, että seuraavassa sukupolvessa voisi olla hyvä se, että arvioitaisiin se, mitä ovat kaikkein tärkeimmät riskit, jotka kohdistuvat Euroopan unionin budjettiin. Kenties sellaisessa, sellaisella tavalla, että ne ovat todellakin kvantifioitavissa. Me olemme nyt pohtineet sitä, että saisimme palautetta eri sidosryhmiltä, meiltä, neuvostolta, komissiolta ja myöskin niiltä elimiltä ja sidosryhmiltä, jotka ovat kansallisella tasolla, mitä ne näkevät pääriskeinä, jotka kohdistuvat Euroopan unionin budjettiin. Tämä voisi olla yhteinen nimittäjä ja tältä pohjalta voitaisiin lähteä liikkeelle kohti hedelmällistä ajatusta vaihtoa siitä, mitä voitaisiin tehdä, minkälaisia toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa eri tasoilla miten äh, tilintarkastustuomioistuimet voisivat tehdä tätä, tai miten voisivat asioita käsitellä kansalliset tai EU-parlamentti, e tai miten kansalliset hallitukset, mitä ne tulisi tehdä näiden asioiden käsittelemiseksi. Puhuin nyt aika pitkään pyydän anteeksi siitä, mutta kiitos kovasti vielä näistä kaunista sanoista. Näin, se on gar nicht so vielä. Et olenkaan puhunut liian pitkään. Harvoin meillä on mahdollisuuksia pohtia sitä, mistä missä kohdin meidän pitäisi muuttaa työtapojamme. Tämä on ihan tervetullut mahdollisuus. Ja kaikki kuulemamme ja se, mitä tilintarkastustuomioistuin tekee uudistusten osalta, meidän pitäisi pohtia myös uudistuksia. Kollega Ayla Sender ensin. Hyvin nopeasti vain haluaisin siis vielä haluan kiittää teitä siitä, että tämä avaa paljon mahdollisuuksia tulevaisuutta. Ajattelen, te molemmat olette todella puhuneet siitä, että pitäisi jollain kvantifioida näitä riskejä tai sitten jollain lailla seurata myöskin näitä tuen saajia, sitä kuinka tämä pannaan toimeen. Sitten kun yksinkertaistaminen on kyseessä, niin ehkä pieni varoituksen sana. Aiemmin muistan, kun parlamentti erityisesti syrjäytymistä ja köyhyyttä pyrki poistamaan, niin kaikkein suurimpia ongelmia, joita meillä oli, vaikkapa kansalaisten tai kansalaisyhteiskunnan tai kansalaisjärjestöjen kanssa, olemme siis toimineet ja jotka pyrkivät siis näitä ongelmia poistamaan, niin meillä oli hyvin suuri ongelma, koska haluttiin yksinkertaistaa sitä, kuinka nämä varat kerättäisiin yhteen ja että niistä tuli vain yksi yksittäinen kansallinen toimija. Ja sitten tällä tavalla tietysti kansalaisjärjestöjen suora yhteys komissioon tätä kautta katosi, koska mentiin tämän kansallisen järjestelmän kautta, joten tarvitaan sellaista yksinkertaistamista, joka on todella asioita helpottavaa ja joka kuitenkin antaa mahdollisuuden säilyttää tuen saajien yhteyden tänne ylimmälle tasalle, koska jos tämä vain pelkästään kansalliselle, ei pelkästään alueelliselle, vaan kansalliselle tasolle palautetaan ja pyritetään pyritään siis yksinkertaistamisella pelkästään vain yhdistämään asioita, siis että on vain yksi ainoa toimija, kuten vaikka Itävallassa, joka näitä varoja hallinnoi, niin jossain tapauksessa tämä parantaa asioita, jossain tapauksessa taas ei, joten millä tavalla löytettäisiin hyvä tasapaino, eikä menetettäisi sitä, että että viime kädessä juuri tuolla ruohon juuri tasolla pystytään toimimaan koska eihän tarkoituksena ole myöskään äh, tätä tiedon kulkua ja näitä yhteyksiä poistamaan. Siis, että joka jäsenvaltiossa olisi vain yksi yksittäinen äh, toimija, joka, ähm, joka äh, nämä kulut hallinnoisi, niin tämä, jos on vain pelkästään yksi ja voi vain puhua yhden ainoan vastuullisen kanssa, niin jos tilanne on tämä, niin silloin on aika vaikeata nähdä, että menevätkö rahat sinne, mihin ne on tarkoitettu, koska tässä on paljon erilaisia toimijoita mukana ja tämä siis estää sen, että ikään kuin nämä rahat valuisivat suoraan niille, jotka niitä todella tarvitsevat ja joille ne on osoitettu. Siis tässä on kysymys monista asioista ja erityisesti siitä, että tämä todellinen rahojen oikeisiin tavoitteisiin eteminen heikentyy. Ja erityisesti juuri tällä hetkellä, kun tilanne on tämä, 90-luvullahan tarkoituksena oli päästä juuri tämän tyyppiseen järjestelmään, niin otettiin vain yksi toimija per maa, ja tämä sitten mutkisti todella asioita kovasti. Olen pahoillani, niin joudun tästä... Kollegit Selo pitää. Kollegit Joo, siis Minä olen hänellä lutusille ja kirjoitustuomioistuimen kollegoille kiitollinen siitä, että he esittivät asian tällaisena yleiskatsauksena, missä ovat riskit, jotka kohdistuvat EUn budjettiin. Minä kävin eilen keskustelua erään kansallisen äh, pankin johtajan kanssa, joka tukee äh, erilaisia toimia, ja hän kehottaa kaikkia asiakkaitaan olemaan ottamatta käyttöön eurooppalaisia varoja. Kaikki oli liian mutkikasta, kaikki kestää liian kauan. Ja tällä hetkellä ei ole mitään suuria rahoitusongelmia. Kun korkotaso on alhainen, silloin pankit ovat valmiita antamaan varoja käyttöön ja, ja ehdot ovat silloin huomattavasti yksinkertaisemmat kuin Euroopan budjetissa. Ja toisaalta me olemme nyt jo kuitenkin menossa keskellä tällaista tukikautta. Yli vuoden ajan itse asiassa pitäisi, yli vuosi sitten olisi nyt jo tukikauden käynnistyä, mutta emme ole päässeet vielä alkuvaiheestakaan eteenpäin. Operatiiviset ohjelmat, sopimukset jäsenvaltioiden ja alueiden välillä, niistä on vasta aivan äskettäin tehty päätöksiä. Joten kunnes hankkeet käynnistyvät, olemme päässeet jo puolivälin tarkistuksen aikaan – ja silloin ei ole vielä edes käytetty kovin paljon varoja, mikä puolestaan sisältää sen riskin, että sitten, niin kuin saatamme kokea viime tukikaudellakin, että viime kädessä pyritään sitten pumppaamaan rahaa ulos, olipa ehdot määritelty miten tahansa, olipa määritelty ohjeet varojen käyttöönottoa varten, miten tahansa vain sillä tavoitteella, että rahat käytetään budjetista siksi, että ollaan sitä mieltä, että varat on käytettävä. Tämä voi leipä, tämä kaksoispaketti uhkaa meitä jälleen. Ja siksi meidän pitäisi nyt ottaa perustaksi se, minkä olemme, mikä on ollut nähtävissä, että tänä vuonna ja kenties ensi vuoden alussa ennen puolivälin tarkistusta käyttäisimme aikaa siihen, että pyrkisimme asettamaan kyseenalaiseksi koko järjestelmän eh, siinä muodossa, kun se tällä hetkellä on, ja onko se ylipäätään tulevaisuuteen suuntautunut? Me Niin. Mä aina pohdimme näitä kysymyksiä, joita oli vuosikertomuksessakin, että komissiossa on tärkeintä, että varoja käytetään, eikä oikeastaan niinkään pohdita, mitä saadaan aikaan. Cardiff, haluatteko vastata? No, tilintarkastustuomioistuin tekee monia suosituksia, jotka liittyvät tehokkuuteen. Eikä niinkään vaan siihen, että käytettäisiin varoja käyttämisen takia. Komissio tuntuu vastaavan. Yleensä komission vastaus tulee raportin jälkeen, mutta meidän on kyllä vähän pohdittava tässä, kun ajatellaan yleiskatsauksia, niin silloin on oikea hetki varmasti näihin pohdintoihin. Kun tehdään suosituksia, laitetaan asioita vastuuvapaus teksteihin ja komissio pyrkii todella vastaamaan, niin miksi järjestelmä ei ole paljon parempi kuin mitä se on tällä hetkellä? Ehkä jossain vaiheessa meidän pitää ottaa vähän etäisyyttä askel taaksepäin ja katsoa, mitä kannustimia on järjestelmissä, jonka olemme luoneet. Onko siellä todella kannustimia ihmisille käyttää varoja tehokkaasti, vai onko siellä enemmänkin kannustimia ihmisille pyrkiä maksimoimaan rahat, jotka saadaan? Onko siellä koordinoinnin yhteistyön kannustimia, vai edistetäänkö siellä lähinnä yksittäisiä kansallisia alueellisia vastauksia eikä koordinoituja? Ja ovatko EUn tavoitteet ohjelmissa – todella sellaisia, joita asiakirjoista pystytään näkemään, vai onko niin, että ihmiset, jotka tekevät päätöksiä, poliitikot, jotka valvovat niitä ihmisiä, jotka ovat tuen vastaanottaja, onkohan näillä ihmisillä mielessään eri tavoitteet kuin mitä teksteistä löydetään. Eli olemmeko rehellisiä itsellemme, kun puhutaan siitä, mitä halutaan saada aikaiseksi. Esimerkiksi halutaanko maatalouspolitiikassa todella aitona tavoitteena tukea yksittäisiä maanviljelijöitä vai jotain muuta, mitä sinne on kirjattu. Jos emme suhtaudu rehellisesti siihen, mitä haluamme, emme saa aikaan sitä, mitä oikeasti haluamme. Eli tämä on vähän korkeamman tason vastaus nyt ihan täsmälliseen kysymykseen, mutta yleiskatsauksen ajatus on juuri tämä, että ajatellaan näitä suurempia kuvioita. Meidän on ajateltava paljon sitä, mitä kannustimia järjestelmässä on ja suhtaudummeko vakavasti niin tavoitteisiin, jotka on asetettu. Kiitos. Tämä on vieläkin kiinnostavampaa nyt, herra Ludborst, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Minäkin lähtisin siitä, että kaiken kanssa ei, ei oikein lähdetä tosissaan liikkeelle. Olkaa hyvä. Uh, just on. Kiitos puheenjohtaja. Muutama asia, joka täällä mainittiin, kun hän puhui tällaisen kehityspankin johtajan kanssa käymästä keskustelusta, herrat Selä. Minä sanoisin, että me pyrimme eri näkökannoista ottamaan esille senkin, että on jotakin hankkeita, joissa EU ei pitäisi olla mukana lainkaan. Jos ne voidaan toteuttaa muulla tasolla, niin hyvä on. Mutta minä olisin ilahtunut ja tekin varmasti olette laittanut kuullessanne e, ihmisiltä, kun kuulitte ihmisiltä, jotka esimerkiksi Euroopan investointipankista tai investointirahastosta, että on hankkeita, jotka tulevat komission taholta, joista kaikki toteavat, että kukaan muu kuin me ei voi tehdä niitä, koska meillä on asiantuntemus, meillä on äh, mahdollisuuksia tehdä tällaisia hankkeita, jotka kattavat useita jäsenvaltioita. Kuka muu ei uskalla sitä. Ja me pystymme osoittamaan tätä kautta myöskin lisäarvon, joka sisältyy Euroopan unioniin. Joten tätä hanketta kukaan muu pystyisi menestyksessä panemaan toimin. Ja uskon, että monissa erityiskertomuksissa me olemme katsoneet, että että tämä on umpikuja ja me olemme voineet osoittaa, että nämä voisi kuka tahansa muukin toteuttaa ja voidaan kysyä, miksi niihin on käytetty EU-rahoja. Kiitos paljon. Minusta tuntuu, että yleiskatsaukset tulevat vielä aiheeksi ja tehtävien ulkoistaminen. Tämä tuottaa töitä jatkuvasti, joten me varmasti käytämme näitä asiakirjoja työssämme. EU-komissio ei pyydetty ottamaan kantaa, eikä täällä olekaan edustajia, ja voin sen ymmärtää, koska tämä uusi väline ei oikeastaan sisällä mitään uutta siinä mielessä, että tämä on oikeastaan yleiskatsaus, vaan yhteenveto niistä asioista, jotka jotka ovat jo tiedossa siroteltuna eri asiakirjoihin. Tämä on siis yhteenveto. Ja siksi todella niin mielenkiintoinen asiakirja. Varmasti meillä on Georgievalle tai pääsihteerillekin tässä kysymyksiä. Mitä ulkoistamiselle tapahtuu tulevaisuudessa? Tämä on kyllä tärkeä kysymys, kun tilivelvollisuuskysymys ja koko järjestelmän valvontamahdollisuus riippuu tästä. Kiittäisin tilintarkastustuomioistuimen molempia edustajia. Kiitos oikein paljon siitä, että osallistuitte keskusteluun näin näitä kysymyksiimme vastauksia. Näin olemme saaneet tämän aamun esityslistan käytyä. Meillä oli koordinaattoreiden kokous suunnitteilla kello puoli 18. Voisimmeko järjestää tämän kokouksen jo aikaisemmin vai palaammeko tänne kello 11.30? Yksitoista Käykö se? 11.30 täällä salissa koordinaattoreiden kokous. Pyytäisin, että koordinaattorit olisivat täällä ajoissa kello 11.30. Kiitos. Kokous on päättynyt.